siirrymme tämän viikon esityslistaan puheenjohtajakokouksen. Ihan pian herra Posselt. Puheenjohtajakokouksessa artiklan 137 mukaisesti hyväksyttiin lopullinen esityslistan luonnossa. Se on jaettu teille ja en ole saanut mitään muutosehdotuksia tähän tämän muuttamiseksi. Edustaja Posselt, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ulkoasioiden valiokunnassa meillä on ollut valmistelussa neljä tärkeää laajentumismietintöä, mihin liittyen Serbia ja Kosovon hankalat asiat. Nämä mietinnöt ovat olleet jo kuukausia keskiviikko-iltapäiväksi käsittelyyn tarkoitettuja. Ja monet esimerkiksi diplomaatit ja toimittajat ovat varanneet lippunsa tullakseen tänne keskiviikkoiltapäivänä ja nyt yhtäkkiä torstai-iltapäivänä puheenjohtaja kokous tuosta noin vain ilman mitään ilmoituksia poisti nämä asiat esityslistalta. Ja loppujen lopuksi sovittiin, että lähdettäisiin käsittelemään tätä asiaa vasta huhtikuussa – ja minä en todellakaan hyväksy tällaista menettelytapaa ja vetoaisin puheenjohtaja kokoukseen, että jatkossa toimittaisiin hieman vakavamielisemmin. Herr Posselt, als Edustaja Posselt, olen vuosikausia ollut puheenjohtajakokouksessa mukana, niin pyytäisin, että älkääpä nyt tässä lähtekö loukkaamaan, kun vertasitte puheenjohtajakokousta eh, Persian basaareihin. Älkää loukatko Persian basaareita. Meillä oli hyvin paljon painavia syitä tähän esityslistan muutokseen, enkä voi niitä tässä nyt käsitellä, mutta näin nyt on. Nämä mietinnöt on siirretty seuraavaan istuntoon huhtikuussa. Onko mitään muita huomioita esityslistaan? Olkaa hyvä. Haluaisin ehdottaa, että keskustelut Serbian ja Kosovon jäsenyydestä lykättäisiin. Ei huhtikuulle tänä vuonna, vaan huhtikuulle 3000. Herr, Herr Kollege, die zeitliche Dimension ihres Hyvä kollega, tämä aikajänne tässä on kohtuullisen pitkä, mutta teidän olisi pitänyt tehdä tämä ehdotus ennen kello 16, joten siltä osin voidaan sanoa, että molemmat määräajat tässä ovat hieman epärealistisia. Herra Odi. Merci, puhemies olen usein puhunut aiheesta ja mietin, kannattaako nyt asiaa ottaa esiin, mutta joka tapauksessa keskiviikkona puhumme huippukokouksesta ja sen lisäksi meillä on myöskin 7. ja 8. helmikuuta järjestetty huippukokouksen äh, jälkipuinti. Nyt haluaisikin tiedustella äh, Miksi asianosaiset eivät tule paikalle? Äh, mistä tämä johtuu? Olisi ollut äärimmäisen tärkeää saada käydä keskustelua huippukokouksen tuloksista äh, puheenjohtajan kanssa. Ymmärrän, että hänellä on kiireitä, mutta se, että äh, hän ei tule paikalle, onko kyse siitä, ettei häntä ole kutsuttu vai eikö hänelle sopinut? Te tiedätte, että meillä oli ylimääräinen avoin puheenjohtajakokous, jossa herra Van Rompuy välittömästi huippukokouksen jälkeen kävi esittelemässä asian. En nyt tiedä, voisiko tämä keskustelu keskiviikkona tuoda sen enempää uutuksia kuin mitä tässä avoimessa puheenjohtajakokouksessa. Sen lisäksi lähden siitä, että neuvoston puheenjohtaja tulevana keskiviikkona äh, on luonnollisesti äh, paikalla torstaina jotain huippukokousta varten ja keskiviikkona valmistelee sitä. Joten no, ymmärrän kyllä, että te haluatte, että hän tulee tänne paikalle, mutta ö, olette kuitenkin aika yksin tässä teidän pyrkimyksissänne, herra Odin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä esityslistaan? Ei, näin ei näitä olevan. Eli esityslista on tällä sitten hyväksytty. Ja nyt sitten siirrymme yhteis keskustelu. Äh, herra Käläjä. Sie müssen ein Mikrofon nehmen. Teidän täytyy käyttää mikrofonia, kollega. Puhemies, tässä parlamentissa tehdään ero oma, tai, tai kohdellaan väärin omaa kansasta kieltä niin iirin kieltä kohtaan. Näin on tapahtunut jo kuuden vuoden ajan. Parlamentilla on nettisivusto 22 kielellä ja yksi kieli ei sieltä löydy, vaikkakin ministeri, haluaisin selityksen ministerineuvostolta ja komissiolta. Edustaja Gallagher, täm, tämä ei nyt liity tähän keskusteluun mitenkään että te voi yhtäkkiä tässä pyytää puheenvuoroa asiasta, joka ei ole esityslistalla. Sen lisäksi te voitte olla minuun yhteydessä tästä nettisivustosta. Se ei liity tähän. Te voitte puhua minun kanssa tästä. Te olette tästä kirjoittaneet. Minä tulen teitä kuulemaan ja me löydämme varmasti ratkaisun. Mutta me puhumme nyt kansainvälisestä naistenpäivästä ja siihen annan esittelijälle äh, Elisabeth Moran-Chartierille puheenvuoron monsieur le président kiitoksia puhemies ensin haluaisin äh, kiittää tässä komission varapuheenjohtaja viviane Redingiä, ei vain sen takia, että hän on tullut paikalle vaan myös että hän on